Good afternoon, uh, everybody. Welcome. Hyvää iltapäivää kaikki. Tervetuloa tämän iltapäivän kokoukseen. Lähdetään liikkeelle tarkastelemalla niitä tarkistuksia, joita on tehty julkisten hankintojen pakettiin. Esittelijänä meillä on edustaja Koelio. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, rakkaat kollegat. Ensinnäkin haluan kiittää kollegoita lausunto mietintöön tehdystä tarkistuksista, joita oli useita, ja tämä osoittaa, että tämä on hyvin tärkeä aloite, jolla pyritään parantamaan Euroopan unionissa julkisten hankintojen prosesseja. Suurin osa näistä jätetyistä tarkistuksista on samalla linjalla kuin tuo alkuperäinenkin mietintöluonnos. Ja äh, myöskin Envivaliokunnassa on oltu tältä osin samaa mieltä. Sieltä on myöskin jäsetetty lausunnon muodossa myöskin näitä tarkistuksia. Kaiken kaikkiaan kollegat pitävät tarkistuksissa tärkeänä sitä, että julkiset hankinnat ovat hyvin tärkeää äh, yhtenäismarkkinoiden väline ja myöskin äh, tarkoituksena on päästä muihin tärkeisiin tavoitteisiin, kun kysymys on innovatiivisesta Euroopasta. Julkiset hankinnat tietysti ovat yli 200 miljardin äh, luokkaa. Siinä käytetään veronmaksajien rahoja ja sen takia täytyy toimia eettisesti ja läpinäkyvästi, jotta saadaan todella laadukkaita äh, palveluita, tavaroita kansalaisille ja että myöskin heillä on mahdollisuus päästä paremmin äh, esille tässä prosessissa, että myöskin PK-yritykset ovat, tulevat huomioiduksi. Ja ähm, toinen äh, tärkeä huolenaihe on ollut se, mihin rytmiin, mihin tahtiin jäsenvaltiot ovat äh, näitä direktiivejä omaan kansalliseen lainsäädäntöönsä laittaneet. Ja viivästyksiä on ollut paljon, koska mitään äh, selkeitä tietoja julkisista hankinnoista ei ole ollut saatavilla. Ja minä itse olen jättänyt tarkistuksen, jossa pyydetään jäsenvaltioita parantamaan tältä osin toimiaan, jotta hallitukset, yritykset ja EU-toimielimet voisivat todella saada luotettavaa tietoa niin tilastoksellisesti, mutta myöskin, että ne voisivat tehdä selkoa siitä, kuinka nämä rahat on käytetty. Huomenna meillä on ensimmäinen varjoesittelijöiden kokous ja lähetän seuraaviin pöytäkirjoihin ehdotukseni näistä kompromissitarkistuksista ja toivon mukaan niissä on mukana myöskin kattavalla tavalla suurin osa tarkistuksista, joita kollegat ovat esittäneet. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Varjoesittelijä. SED-ryhmän nimessä Mark Tarabella. Merci, madame Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kuten jo IMKO-valiokunnassa sanoin ensimmäisessä keskustelussa, niin kollega Koelion mietintö on lähtökohtaisesti oikein tasapainoinen ja äh, puuttuu niihin ongelmiin, joita, joita äh, markkinoilla tosiaan äh, on. On tärkeää, ettei luoteta kaikkein halvimpaan tarjoukseen, vaan taloudellisesti järkevimpään. Tuetaan myös pieniä yrityksiä ja pyritään pikkuhiljaa siirtymään digitaalikauteen, toteutetaan avoimuutta ja myös suositaan kansallisia ja alueellisia viranomaisia heidän osaamistaan. 143 tarkistusta tähän on esitetty. Mielestäni monet menevät oikeaan suuntaan, joten ei varmasti ole vaikeaa löytää sellaisia kompromissitarkistuksia, joilla voitaisiin sitten kattaa useita tarkistuksia. Ja SD-ryhmän ja minun tarkistuksieni tarkoitus on vahvistaa kahta seikkaa. Ensinnäkin avoimuutta ja toiseksi sitä, että pidetään tärkeimpänä tarjouskilpailujen myöntämisperusteena suotuisin, taloudellisesti suotuisin hinta eikä halvin hinta. Tällä hetkellä hän halvin hinta on se kriteeri, jota käytetään edelleenkin tärkeimpänä kriteerinä ja se tapahtuu laadun, muun muassa laadun ja kestävyyden hinnalla. Kun Äh, <clears throat> esittelijä tässä vielä äh, tekee kompromisseja äh, varjoesittelijöiden kanssa, tai siis laatii heidän kanssaan kompromissitarkistuksen, niin varmasti tästä tulee hyvin tasapuolinen. Ää. Kiitos paljon Mark. Ja ESR-ryhmän nimissä ystäjä Mubarak, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon puheenjohtaja, esittelijä Koilio, hyvät kollegat. On hienoa nähdä, että nyt on kiinnitetty paljon huomiota tähän mietintöön. Se nähdään siinä, että tarkistuksia on nehty niin paljon. Odotan mielenkiinnolla huomista varjoesittelijöiden kokousta. Toivon, että tämä suuri tarkistusten määrä saadaan muutettua kompromissitarkistuksiksi, jotka auttavat meitä sitten eteenpäin. Haluaisin lyhyesti kommentoida ECRn tekemiä tarkistuksia. Tässä kysymyksessä ECRn lähestymistapa on ollut se, että PK-yrityksille pitää antaa reilu mahdollisuus kilpailla julkisten hankintojen yhteydessä suurten yritysten kautta. Kohdassa 11 on tärkeää, että väitetään, vältetään sitä, että pidetään aina tärkeimpänä kriteerinä alhaista hintaa. Me tiedämme, että monia tarkistuksia on tehty siitä, mikä on taloudellisesti edullisin tarjous ja meidän, meidän tarkistuksemme voi toimia kompromissin pohjana. Jäsenvaltioiden pitäisi muuttaa ajattelutapaansa eikä nähdä aina edullisimpana kaiken halvinta vaihtoehtoa. Tässä valiokunnassa on keskusteltu useamman kerran jo tästä aiheesta ja pidämme näitä julkisten hankintojen kysymyksiä tärkeinä ja on otettava huomioon se, että alhaisin tarjoisi aina ole paras. Haluaisin todeta, että monia tarkistuksia on tehty siinä, että valitetaan, että tätä, näitä sääntöjä ei noudateta. Meidän tulee siis tarkastella hyväksyttyä pakettia uudestaan eikä lähteä kirjoittamaan uudestaan poliittista kompromissia, joka on saatu aikaiseksi. Meidän mietintömme kautta halutaan antaa tukea holistisempi lähestymistapa julkisiin hankintoihin. Ja tässä mielessä haluaisimme selkeästi kohdassa 14 todeta, että komission pitäisi voida tarjota apua kaikilla hallinnon tasoilla, kun julkisia hankintoja hoidetaan. Minusta tuntuu, että jätän pois osan tästä puheenvuorosta, niin kun huomaan, että kollegat puhuivat kovin lyhyesti. Voimme palata näihin kysymyksiin, mutta halusin vain sanoa yleisenä huomiona vain, että kautta tarkistusten nähdään, että nyt on sitouduttu toisaalta pk-yritysten osallistamiseen, toisaalta näin monia tarkistuksia, joissa pyritään lisäämään vaatimuksia, jotka kohdistuvat tähän julkisiin hankintoihin. Ja tässä tulee paljon taakkaa sopimusosapuolille. Tässä pitäisi ymmärtää tasapaino. Moni monimutkaisuus on este PK-yrityksille ja toivoisimme, että esittelijä voisi pitää tämän mielessä, kun valmistelee kompromissia. ESR haluaisi myös, että nähtäisiin eri tavoin vähän erityyppiset sopimukset julkisten hankintojen osalta. Kuten aikaisemmin on sanottu, infrastruktuurihankkeet voivat olla ihan erilaisia kuin esimerkiksi palveluita tai digiinfrastruktuuria käsittelevät, joten pk-yritysten pitäisi voida paremmin valmistautua näihin – tarjouskilpailuihin. 37 kohdassa on todettava, että usein suurissa yrityksissä on tällainen tiimi, joka käsittelee erityisesti näitä kysymyksiä. pekoyrityksistä. tällainen puuttuu. Ja siksi pitäisi ymmärtää, että pk-yritysten osuus julkista hankinnoista on näin pienempi, koska ei ole mahdollisuutta osallistua, vaikka pk-yrityksiä on määrällisesti enemmän. Julkisten hankintojen osalta hallitusten pitäisi paremmin selvittää viranomaisten, mitä tarjotaan ja miten saataisiin menestyksekkää sen loppuun tämä. Usein suuryritykset pääsevät vaikuttamaan siihen, minkälainen tarjouskilpailu lopulta on, mutta eivät pysty kuitenkaan tarjoamaan sitä, mitä on lupailtu. Ne voimme varmasti välttää hyvän työn kautta tällaiset ongelmat. 34-37 tarkistuksissaan tämän tyyppisiä ajatuksia. Niitä voimme tukea. Toivon, että saamme laajaa tukea näille tarkistuksille, jotka mielestämme parantavat tätä mietintöä, noudattelevat niitä kantoja, joita valiokunnassa on esitetty. Mielelläni teen jatkotyötä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Alderyhmän nimissä edustaja Selimovic, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset esittelijä Koeljolle siitä, että ja myöskin varjoesittelijöille yhteistyöstä ja tähän mennessä jätetyistä tarkistuksesta, kun nyt näitä on näin monta, kuten herra Koelio sanoi, on tietysti hyvin tärkeä asia kysymyksessä niin parlamentille kuin kansalaisillekin. Uskon, että tässä on paljon tilaa kompromissille monissakin tärkeissä kysymyksissä. Mainitsen kaksi komission on annettava suuntaviivat siihen, kuinka 2014 direktiivejä toteutetaan ja myöskin PK-yritysten täytyy paremmin päästä julkisten hankintojen markkinoille. Liberaalit katsovat, että on hyvin tärkeää, että kompromissista siis keskustellaan huomenna ja erityisesti myöskin se, että tässä on vielä paljon tehtävää näiden julkisten hankintojen puitteissa ja näihin täytyy tulla tarttua näihin kysymyksiin. Erityisesti meitä kiinnostaa se, että tämä, äh, nämä ympäristöön ja sosiaalisiin kysymyksiin ja näihin muihin seikkoihin liittyvät asiat erityisesti täytyy ottaa huomioon ja millään lailla ei myöskään saa lähteä syrjimään äh, toimijoita jossain tietyissä jäsenvaltioissa. Minusta tämä on hyvä ajatus. Me tuemme aina näitä siis ei ole mitään ongelmaa sen osalta, että ympäristöystävällisiä, innovatiivisia, sosiaalisia hankkeita tuetaan, mutta aina sitten kuitenkin ähm, jollain lailla laitetaan kuitenkin esteitä äh, tässä suhteessa julkisille hinnoille, joten meidän täytyy todella olla hyvin tarkkaavaisia tässä. Sitten toinen seikka äh, on se, että näitä äh, keskitettyjä yksiköitä koskevat esteet voivat tässä myöskin selkeästi osoittautua huonoiksi, joten kysymys on hyvin tärkeästä markkinasta, julkisista hankinnoista ja sen takia on aika vaarallista, että meillä on tällaiset keskitetyt viranomaiset, mutta toisaalta samanaikaisesti siis meidän täytyy miettiä myöskin sitä, kuinka PK-yritykset voivat lähteä kilpailemaan tarjolla olevasta hankkeesta. Kiitokset vielä kollegoille siitä, että olette olleet kiinnostuneita näin tärkeästä aiheesta ja odotan innolla huomista kokousta. Thank you very much. Uh... Kiitos paljon, kun ei ole läsnä ilmeisesti. Joten edustaja Soltes on seuraava puhuja, olkaa hyvä. Thank you again, Madam Chair. For... Kiitoksia jälleen puheenvuorossa. Kyllä, aihe on tärkeä meille kaikille. Se on tärkeä Euroopan talousarvion kannalta ja veronmaksajien rahojen kannalta. Haluan kiittää esittelijää tästä tekstistä. Olen melko varma siitä, että löydämme hyviä ratkaisuja, kompromissitarkistuksia huomenna ja tulevaisuudessa. Ja on hieno nähdä, että edustaja Selimonovic korosti sitä, että myös nämä yhteiskunnalliset kriteerit esittivät roolia – julkishankinta-asioissa, <clears throat> eli SED-ryhmän näkemykset on otettu huomioon, ja me vihreinä myöskin haluamme viedä eteenpäin näitä kriteereitä, haluamme pitää huolen siitä, että ne otetaan huomioon. Ja nyt neljän vuoden äh, jälkeen, äh, kun tämä direktiivi on nyt ollut voimassa, niin on tärkeää tehdä jonkinlainen vaikutusanalyysi siitä, miten nämä uudet direktiivit ovat julkishankinta alaa parantaneet. Eli onko tässä vain kauniita sanoja paperilla vai onko tässä siirrytty sanoista teoiksi? Julkishankinta, ala edellyttää jonkinlaista sääntelyä. Mekin valmistaudumme esittämään muutamia tarkistuksia – ja keskustelemme näistä tarkistuksista niiden sisällöstä huomenna. Kuten todettu, niin edelleenkin parannuksille on sijaa, mutta hyvää yhteistyötähän tässä esittelijöiden kanssa on tehty ja se kyllä lupaa hyvää. Eli <clears throat> varmasti tekstistä tulee ihan hieno. Uh, Kiitos oikein paljon, jos muut jäsenet eivät halua käyttää puheenvuoroa, antaisin puheenvuoron Euroopan komission edustajalle. Edustaja Spormans, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Lähtisin liikkeelle kiittämällä esittelijä Koelioa, varjoesittelijöitä ja kaikkia parlamentin jäseniä rakentavasta hengestä. Olemme katsoneet ehdotettuja tarkistuksia ja on hienoa huomata, että useimmat noudattelevat melko hyvin komission linjaa tässä strategiapaketissa. Mekin pahoittelemme sitä, että täytäntöönpano on viivästynyt. Painotamme sitä, miten tärkeää julkiset roolia julkiset hankinnat voivat toteuttaa yhteiskunnassa, miten tärkeää on edistää sähköisiä järjestelmiä tässä yhteydessä. Ehkä muutama muotoilu voitaisiin oikaista. Yksi esimerkki, kun edustaja Tarabella puhuu tässä periaatteesta, jonka mukaan valitaan edullisin – versio. Tämä on ainoa kriteeri uudessa tekstissä. Todella olemme samaa mieltä tästä yleisestä ajatuksesta. Se pitäisi jotenkin saada sinne mukaan, että paras edullisin tässä pitäisi valita, joka ei ole aina halvin, mutta se saattaa olla halvin. Olemme samaa mieltä myös siitä, ettei tulisi direktiiviä lähteä uudestaan käsittelemään. Nyt on liian varhainen vaihe lähteä lainsäädäntöuudistuksiin, joten komission ajatus on se, että nykysäännöt pitäisi saada toimimaan mahdollisimman hyvin ja ehkä muutaman vuoden kuluttua voidaan arvioida tilannetta uudestaan. Ja lopulta olemme huomanneet mielenkiintoisia ehdotuksia siitä, mitä muuta komissio voisi tehdä auttaakseen täytäntöönpanoa julkisten hankintojen osalta. Katsomme tätä kysymystä tarkkaan. Tietenkin myönteisessä hengessä, vaikka tietenkin komissionkin resurssit ovat rajalliset. Emmekä halua luoda lisää hallinnollista taakkaa. Tässä minun puheenvuoroni puheenjohtaja Odotan mielenkiinnolla, että tämä työ saadaan parlamentissa päätökseen. Kiitos paljon yhteistyöstä. Paljon kiitoksia. Nyt antaisin puheenvuoron uudestaan esittelijä Koelijoille. Olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tällä hetkellä on suuri konsensus mietinnön sisällöstä ja totta kai kun ensimmäistä kertaa keskustelimme tästä Ekon valiokunnassa, niin, ja kun näitä tarkistuksia tässä nyt luki, niin uskon, että kyllä tehtäväni on varsin helppo. Mutta kuten kerroin jo aikaisemmin, seuraaviin pöytäkirjoihin lähetän vielä 15 kompromissiehdotustani. Niin, pyrin ottamaan huomioon eri poliittisten ryhmien ja jäsenten näkemykset niissä. Ja olen tietysti avoin myöskin uusille kompromisseille, kun varjoesittelijöiden kesken tapamme. Ja toivon, että saamme tämän asian laadukkaasti ja myöskin jäsenten suurella tuella tehtyä valmiiksi. Kiitos. Kiitos paljon tekemästänne työstä. Kompromissitarkistuksia käsitellään seuraavassa kokouksessa, joka järjestetään toukokuussa. Tähän päättyy tämä esityslistan kohta ja nyt odottelemme komission jäsentä, joka varmasti tulee ihan pian paikalle. Kiitos.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

good afternoon. Um... Hyvää iltapäivää. Olen iloinen, että voin toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Moskovitsiin meidän tämän iltapäivän kokouksemme. Me käymme jäseneltyä vuoropuhelua ja haluaisin muistuttaa siitä, että kokouksemme tarkoituksena on keskustella siitä, miten on ehdistytty komission työohjelmassa ja vuoden 2018 asiakirjassa, joka liittyy tullikysymyksiin, myös tuleviin aloitteisiin ja lisäksi on tarkoitus keskustella siitä, miten lainsäädäntökysymykset ovat edenneet, sellaiset, joita komissio on jo esittänyt ja sellaiset, joita komissio esittää vielä, jotka liittyvät meidän valiokuntamme työhön. Keskustelemme myös prioriteeteista vuosille 2018-2019 niin, että voimme suunnitella lainsäädäntökautemme loppua. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente, mesdames Kiitos puheenjohtaja, arvoisat edustajat. Kiitokset tästä kutsusta. Tämä on minulle mahdollisuus keskustella IMKO-valiokunnan kanssa näistä komission tullikysymyksistä. Tämä on hyvä hetki, koska kohta juhlimme tulliunionin 50, 50 vuotta. Vuonna 1968han se perustettiin ja tietystikin se on nyt muuttunut noista ajoista. Se on tietysti sisämarkkinoiden vartija, yli 500 miljoonaa kuluttajaa kuuluu siihen ja tietystikin se on entistä digitaalisempi nykyisin. Äh, tähän liittyy tietysti näitä historiallisia tapahtumia, se on myöskin äh, veronkeräjä ja äh, tietysti myöskin kysymyksessä on koko maailman kauppaamme koskevan toiminnan suojelusta myöskin ja nyt tämän vaalikauden lopun aikana tietystikin pyrimme saada nämä asiat vielä äh, käsiteltyä pakettiin. Kerron näistä asioista ja myöskin tulevista lainsäädäntöehdotuksista tämän tulliunionin osalta, jotta siitä todella saataisiin äh, tehokas ja uudenaikainen. Tarkoituksena on parantaa tullivalvontaa Euroopan unionissa. Sitten toiseksi on tarkoitus myöskin saada käyttöön nämä IT-järjestelmät koko Eurooppaan. Ja kolmanneksi jatkuvalla äh, ponnistelulla pyrimme todella rakentavan vuoropuhelun kansallisten viranomaisten ja toimijoiden kanssa, koska Kysymyshän on kokonaisesta ekosysteemistä. Kun tulee tähän ensimmäisen prioriteettiin, jonka mainitsin, niin meidän täytyy tietysti olla hyvin tarkkoja tässä. Tullivalvonta on asia, jota pystytään ja täytyy aina parantaa. Emme voi olla itse tyytyväisiä tässä asiassa. Jos säännöt nyt ovatkin samat kautta EU, niin tulliviranomaisten täytyy kuitenkin muistaa, että niitä ei aina täysin samalla tavalla panna täytäntöön. Ja tiedämme myöskin, että jotkut tuojat saattavat myöskin jättää tiettyjä tullimaksuja maksamatta ja jopa petoksiin syyllistytään näissä tulliselvityksissä. Ja nämä ilmiöt ovat hyvin vakavia. Niillä on seuraamuksia, seurauksia EUn talouteen ja tämä jättää myöskin oven auki äh, epäreilulle kilpailulle. Ja sen takia meidän täytyykin täällä parlamentin tuella tietysti pyrkiä äh, tämä äh, asia saamaan myöskin neuvoston tietoon ja tilintarkastustoimistoistuinhan erityiskertomuksen viime joulukuussa asiasta julkaissut. Me pidämme hyvin kiinnostavana tätä kertomusta, mutta myöskin olemme pitkälti samaa mieltä näistä suosituksista, joita tilintarkastustuomioistuin tuossa kertomuksessaan antaa. Mielestämme meillä on jo vastaus osa näistä kysymyksistä, mutta tiedämme myöskin, että osassa kysymyksiä jäsenvaltiot ovat vastuullisia. Komissio kuitenkaan ei nyt halua paeta vastuutaan, vaan teemme säännöllistä valvontaa jäsenvaltioissa, jotka ovat tietysti voivat saada sakkorangaistuksia, jos valvonta ei toteuteta kunnolla. Valvonnan parantaminen tarkoittaa tietysti myöskin, että meillä olisi paljon suurtuskykyisempiä välineitä tullien käytössä. Ja tämä on siis Euroopan unionin ja komission riskinhallintasuunnitelman kärkikysymys. Se hyväksyttiin vuonna 2014 ja siinä hyvin selkeällä tavalla pyritään parempaan riskien hallintaan, erityisesti juuri rahoitusriskien parempaan äh, riskien hallintaan ja nämä Tämä tietysti vaatii parempaa äh, tulliyhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Äh, tämä on hyvin voimakas ase siinä, että voimme myöskin helpottaa kauppaa. Ja Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisen kaupan parempi järjestäytyminen ja selkeät säännöt auttaa meitä myöskin näitä epäkohtia ottamaan huomioon ja suitsimaan, ottamaan huomioon sen, missä riskit piilevät ja myöskin takaamaan paremman kaupan sujuvuuden ja paremman sääntöjen noudattamisen kun pystymme myöskin paremmin tietoja toisillemme välittämään, niin totta kai tietojen luottamuksellisuus on asia, joka täytyy ottaa huomioon. Ja meillähän onkin tältä osin jo sääntöjä voimassa. Tietojen vaihdon osalta me voimme ottaa nämä mukaan tietysti myöskin kansainvälisellä tasolla ja voimme luoda tällaisen autonomisen verkoston, joka on siis hiukan joustavampi kuin mitä nämä kansalliset sopimukset tältä osin voivat olla komissiolla. On tältä tähän myöskin lainsäädäntöehdotus. Tarkoituksena on parantaa tiedonvaihtoa viranomaisten välillä jäsenmaissa, jotta voimme parantaa Euroopan kansalaisten turvallisuutta koska heillä tietysti on varmasti huolenaiheita ja tämä myöskin teitä varmasti kiinnostaa. No tämä toinen painopiste on myöskin tässä digitalisaatiossa jo 50 vuotta sitten tämä unionihan perustettiin ja tässä on tapahtunut paljon. Tiedätte, että komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät ottamaan IT-järjestelmän tullikoodeksin puitteissa käyttöön ja tarkoituksena on, että sitä käytetään kaikkien viranomaisten ja toimijoiden välisissä yhteyksissä sekä myöskin viranomaisten välillä. Kaikki tämä tiedonvaihto siis muuttuu sähköiseksi ja uskon, että tämä on IMKon toiveiden mukaista. Yksi näistä järjestelmistä, joita tällä hetkellä uudistetaan, on tietysti ähm, tuonnin valvontajärjestelmä ICS2, joka antaa tulliviranomaisille vahvempia välineitä rajat ylittävien riskien havaitsemiseksi. Vuosittaiset kustannukset tässä uudessa tuontijärjestelmässä ovat noin 40 miljoonaa euroa todennäköisesti ja tietysti tämä otetaan huomioon tulevissa rahoitusnäkymissä. Toivomme parlamentin voimakasta tukea tähän kunnianhimoiseen hankkeeseen enkä tietysti nyt millään lailla halua lähteä nyt ennakoimaan komission kes- sisäisiä keskusteluja, mutta komissaari Etzinger on hyvin aktiivinen tämän oman esityksemme suunnittelussa, jotta todella meillä olisi tyydyttävä lopputulos tässä. Olen keskustellut hänen kanssaan hyvin avoimesti ja hyvin myönteisessä hengessä myöskin budjettipääosaston kollegat ymmärtävät oikein hyvin, että nämä ovat aivan legitiimejä toiveita, kun tarkoituksena on parantaa paitsi tiedonvaihdon turvallisuutta, vaan myöskin kaiken kaikkiaan henkilöiden turvallisuutta. Haluan muistuttaa, että tullithan ovat hyvin tärkeitä tekijöitä siinä, kun pyrimme torjumaan terrorismin rahoitusta, mutta tässä tietysti tämä on komission näkemys ja toivon, että olette tarkkaavaisia siinä vaiheessa sitten, kun päätöksiä tehdään ja että mm, myöskin tässä nämä budjettikysymykset tulevat selkeästi kysymykseen, kun kansalaisten ja kuluttajien suojaa täytyy tietysti myöskin pitää esillä ja ottaa huomioon myöskin budjettikysymykset. Nämä 17 tullikoodeksin äh, järjestelmän käyttöönottoa tietysti on valtava työ ja huolimatta jäsenvaltioiden äh, voimakkaasta toimista me tiedämme tietysti, tekin tiedätte valitettavasti, että kaikkia järjestelmiä ei pystytä täysin saattamaan loppuun vuoden 2020 loppuun mennessä. Äh, toimijat ovat kertoneet komissiolle, että heillä on vaikeuksia kehittää ja käyttää näitä useita tietojärjestelmiä IT-järjestelmiä, mutta samanaikaisesti on myöskin sovittu ja jäsenvaltioiden kanssa sovittu, että 2025 olisi todella tuo vihoviimeinen määrä aika IT-järjestelmälle ja komissio on jättänyt tarkistuksen maaliskuun alussa, jotta parlamentti ja neuvosto olisivat tästä myös tietoisia. Mikä sitten on tämän viivästyksen vaikutus? Rauhoitan teitä. Tämä ei millään lailla tullikoodiksi aseta kyseenalaiseksi useista syistä. Ensinnäkin tietyt osa-alueet, jotka nyt viivästyvät, ovat operatiivisia itse asiassa 2020 vuoden jälkeen ennen 25 vuotta. Osa saadaan käyttöön nopeammin, joten 2025 ei ole mikään tällainen ö, ö, yleinen päivämäärä, vaan se on äärimmäinen takaraja, vaan nämä viivästykset tietysti ö, niitä tulee, mutta pyrimme kuitenkin tekemään parhaamme ja nämä sähköiset järjestelmät ovat tietysti sidoksissa toisiinsa ja nyt hyvässä järjestyksessä tietenkin tämä täytyy toteuttaa, jos, jotta voidaan toimia johdonmukaisesti, kun lähdetään toimijoiden ja viranomaisten toimia tähän sopeuttamaan. Tämä viimeinen määräaika tähtää siihen, että vuoteen 2025 mennessä kaikki olisi hyvässä hengessä, hyvässä järjestyksessä saatu ähm, ja tehtyä, mutta tietysti pyrimme ponnistelemaan sen eteen, että saisimme mahdollisimman nopeasti nämä ähm, toisistaan riippuvaiset järjestelmät äh, hyvin käyttöön otettua. Ja tämä kolmas painopiste, jonka jo mainitsinkin, on se, että jatkuvasti parannamme tullilainsäädännön puitteita. Meillä tarkoituksena on kehittää Euroopan tullitoimintaa ja sen hallintointia parlamentin avulla. Komissio pyrimme tähän, me julkaisimme tammikuussa välitarkastuksen tältä osin ja voin ilokseni sanoa, että jos suuria ongelmia tai suuria ongelmia ei tuossa välitarkastuksessa löytynyt, ja nyt meillä on siis vielä mahdollista näitä teknisiä ongelmia nopeasti ratkoa ja toivon, että jäsenvaltioiden, toimijoiden ja parlamentin avulla tässä päästään nopeasti eteenpäin. Aiomme myöskin tehdä koodeksin, koodeksin välitarkastuksen ennen vuotta 2021 sekä kokonaiskatsauksen siinä vaiheessa, kun nämä IT-järjestelmät on saatu käyttöön. Tässä arvioimme laatua ja tarkoituksena on tietysti sitten tehdä strategisia muutoksia tarvittaessa, ja jotta tämä tullikoodeksi olisi todella myöskin nykyisen maailmankaupan ympäristöön tullut tulisi sovitetuksi paremmin. Kysymys on tullikoodeksista, joka on tietynlainen kehys, jota sitten on sopeutettava sen mukaan, miten talous kehittyy. Tässä kertomuksessa, jonka piakkoin esittelen, tai itse asiassa esittelen jo tällaisen esityksen ja siinä on myöskin muutamia tarkistuksia, erityisesti delegoitusäädös, säädös, ja muun mm. muassa tämä Luganon sopimus on asia, jota täytyy tässä yhteydessä sovittaa sillä tavalla, että tulli hallinnot ja toimijat sitten saavat, pystyvät paremmin toimimaan. Nyt lopuksi ehkä voisin vielä puhua hiukan Brexitistä Tiedätte varmasti, että ähm, yhdistynyt kuningaskunta muuttuu 2019 maaliskuun lopussa kolmanneksi maaksi. Neuvottelut, joita Michel Barnier tällä hetkellä käy komission nimissä ja neuvoston nimissä ovat nyt johtaneet sopuun suurimmasta osasta tämän erosopimuksen osalta. Mutta tietysti meidän täytyy muistaa se, että yhdistynyt kuningaskunta on nyt tällä hetkellä päättänyt lähteä niin sisämarkkinoilta kuin unionistakin, Minä en tietenkään voi nyt sitten tähän ottaa kantaa, onko tämä fiksua vai ei, mutta näin asia kuitenkin on. Joka tapauksessa toistan vielä, että mitään kauppasopimusta ei voida tehdä samoilla eduilla kuin mitä tällä hetkellä sitä sisämarkkinoihin ja tulliunioniin liittyy. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jokainen yritys joutuu sitten analysoimaan hyvin tarkkaan tilannettaan, kun UKsta tulee kolmas maa ja lähtee valmistautumaan tietysti sitten siihen. Ja tämä johtaa tietysti myöskin valmistautumiseen taksuudissa. Sama pätee myöskin tullihallintoihin, joissa täytyy ottaa huomioon kaikenlaisia asioita ähm, aivan fyysisellä tasolla myöskin. Ja tämä sitten tuo tiettyjä perustavanlaatuisia kysymyksiä äh, vaikkapa verotukseen liittyen. Yhdistynyt kuningaskunta ei tietenkään varmasti voi äh, G20 ja OECDn tiettyjä sääntöjä jättää huomiota, ja tannoin kävin juuri Washingtonissa, jossa G20kin kokoontui ja tiedän, että Iso-Britannian hallitus ei aio tietenkään tästä nyt poistua, vaan he aikovat edelleen jatkaa näissä elimissä. Mutta mielestäni on täysin pois laskuista, että esimerkiksi veroparatiisit saisivat tässä jonkin edun. Ja senpä takia tarvitsemmekin tällaisen hyvän äh, vero hyvän verotuksen äh, mm, lausekkeen äh, ja on muistettava, että tietysti myöskin Iso-Britannia on aina ollut hyvin voimakkaasti puolustavassa oikeudenmukaista verotusta, joten ähm, jos ajatellaan vaikkapa yritysveroprosentteja, niin tämä tietenkin täytyy tässä Brexit-tilanteessa ottaa huomioon. Meillä on tiettyjä yhteisiä sääntöjä, joita on noudatettava. Ne ovat kansainvälisiä sääntöjä, maailmanlaajuisia. Toivon, että niitä parannetaan jatkuvasti ja tästä syystä minun aloitteestani komissiossa onkin myöskin verosuunnittelua, aggressiivista verosuunnittelua ja veronkiertoa koskeva suunnitelma, joka on hyvin kunnianhimoinen ja todella viimeiseen kautemme päivään saakka me pidämme tästä kiinni, koska tämä on erittäin tärkeä kysymys kansalaisille. Lopuksi vielä haluan todeta, että toivon, että Euroopan parlamentti saa täysimääräisesti tiedot näistä asioista, että se on myöskin tässä tulli kysymyksissä voimakkaasti mukana. Tiedän, että tämä valiokunta on todella näiden asioiden tuntija ja asiantuntijuutta tällä kenties on enemmän kuin minulla. Sehän on tietysti ihan normaalia. Teemme paljon yhteistyötä tulevien kuukausien aikana ja minä omalta osaltani, kun tietysti olen strategisesti vastuussa asioista, niin pyrin näihin kolmeen painopisteeseen keskittymään. Siis parempi tullivalvonta, IT-järjestelmien käyttöönotto ja sen seuraaminen, että tullikoodeksi pannaan täytäntöön täysimääräisesti. Ja voitte tietysti pääosasto Taksudin tukeen luottaa. Käymme mielellä yhteis- tätä keskustelua kanssanne ja pyrimme olemaan mahdollisimman avoimia myöskin siinä, kun näitä lainsäädäntöaloitteita tehdään ja viedään lävitse. Ja aivan kuten tässä äsken sanoinkin, ja nyt sitten, jos teillä on kysymyksiä, vastaan niihin hyvin mielelläni ja kuuntelen myöskin ehdotuksianne, kommenttejanne, jotka ovat varmasti aina hyvin maaliinsa osuvia. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Vasa presidentti tai puheenjohtaja, vaan ei vielä sentään. No en ole koskaan elämässäni ollut johtaja tai presidentti. The floor now to our members. Nyt annan puheenvuoron jäsenille. Tita, onko sinulla kysymys komission jäsenelle? Niin, Kiitoksia kovasti. Tervetuloa komissaarille. Esitän kysymykseni englanniksi. Minä kuuntelin kiinnostuneena sitä, mitä sanoitte. Ja IMKON näkökulmasta, jos nyt katson näitä ehdotuksia, joita komissio on hiljattain hyväksynyt, niin niiden joukossa on yksi erittäin tärkeä, se on erittäin tärkeä äh, yhtenäismarkkinoiden toiminnan äh, kannalta. Kyse on siis markkinoiden valvonta äh, lainsäädännöstä. Tämä on äärimmäisen tärkeä tämä koko alue. Meidän täytyy varmistaa se, että meillä on oikeat säännöt ja lait paikallaan, mutta on myös pidettävä huoli siitä, että kaikki markkinoiden toimijat kunnioittavat niitä ja noudattavat näitä lakeja ja sääntöjä. Eli meidän täytyy pystyä varmentamaan Euroopan unionin tuotujen tuotteiden tilanne paremmin. Minä olen tietysti liberaali, minä olen aina puhunut vapaan kaupan puolesta ja vastustan protektionismia, mutta samanaikaisesti emme voi hyväksyä sitä, että meille tulee halpoja, testaamattomia, ehkäpä turvattomia, epäturvallisia tuotteita sisämarkkinoille. Siksi ehkä valvontaa on syytä vahvistaa ja ehkäpä painopistettä tulisi kiinnittää painopistettä tulisi siirtää tullista tuotteiden eh, varmentamiseen. On helppo tietysti ottaa vastaan vaikkapa lelu, leikkikalu, eh, kontti eh, vastaan satamassa, mutta sitten kun tämän kontin sisältö menee kaikkiin 28 jäsenvaltioon, niin tuotteita onkin jo vaikeampi valvoa. Eli haluaisin tietää, miten aiotte tehdä työtä jatkossa tämän asian parissa ja teidän omasta mielestänne, mitä kentällä tulisi tehdä, jotta voidaan varmistaa se, että lisäämme tuontituotteiden valvontaa sisämarkkinoilla? Euh, euh, Virginie Rosière, please. Virginie Rosière, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission ja sen, että tulitte tänne tänään ja tietysti olen sosiaalidemokraattisessa ryhmässä näistä asioista vastaava henkilö ja olen hyvin kiinnostunut näistä esille nostamista asioista. Erityisesti juuri nämä Brexit-neuvottelut tietysti kuitenkin kiinnostavat minua. Tämähän liittyy tietysti meidän tulee olemme koskemattomuuteen ja Iso-Britannian tulevan asemaan. Te muistutitte, että se että sisämarkkinat ja tulliunioni ovat jakamattomia ja tämä pätee myöskin niille pääsyyn, mutta tietysti tämä ei pelkästään vain liity britteihin, koska Theresa May hän on pyrkinyt myöskin puhumaan siihen suuntaan, että tämä olisi paljon laajempikin kysymyksiin. Voisitko kertoa hiukan näistä neuvotteluiden kulusta ja siitä, mikä on brittien neuvottelukanta tällä hetkellä? Onko siinä tapahtunut jotain muutoksia ja mitkä ovat ne näkymät, joita komissiolla on tältä osin? Sitten toinen seikka, joka tuossa tuli esille. EUn tulliunionikoodeksi. Se on ollut nyt pari vuotta voimassa. Tähän liittyy todellisia täytäntöönpanon kysymyksiä. Kiitokset itse asiassa siitä, että tämä seurantaraportti on julkaistu. Se todella antoi kourin tuntuvaa tietoa parlamentille. Tämähän on hyvin suurikin työmaa tämä tulliunionikoodeksi ja, ja se pyrkii parantamaan tulliunionin toimintaa, tehostamaan siihen liittyy paljonkin näitä järjestelmien muutoskysymyksiä ja muita. Ja tämä tietysti vie aikaa. Ja jos sitten viisi vuotta nyt lähdetään näitä äh, järjestelmiä lykkäämään, niin tietysti tähän liittyy tehokkuuskysymyksiä. Ymmärsin oikein, että sanoit, että tämä on viimeinen takaraja, että se ei ole mikään se todennäköinen aika, jolloin nämä kaikki äh, toteutuvat, mutta ehkä voisitte kuitenkin hiukan selventää sitä, että kuinka nämä järjestelmät, joita muutetaan aikaisemmin ja taas sitten myöhemmin, niin kuinka ne niveltyvät toisiinsa, minkälainen siirtymäaika siinä olisi, koska tässä odotetaan kuitenkin aika nopeaa tullikoodeksin täydentymistä ja ehkä voisitte myöskin kertoa hiukan lisää siitä, kuinka nämä halpatuotteiden, kuinka halpatuotteiden tuonti ja niiden, se, se, sen, sen lisääntyminen ja toisaalta taas niin kuin nettikauppa jollain lailla niveltyvät toisimme. Mikä on teidän reaktionne tähän? Laatu myöskin liittyy tähän. Sitten kolmas kysymys, joka liittyy viime vuonna hyväksyttyyn tekstiin noin vuosi sitten. Tullikoodeksi lisäksi meillähän on myöskin seuraamuksia ja rikkomuksia koskeva säännöstö. Tietysti on tärkeää, että meillä on yhtenäiset säännöt, mutta myöskin jos sitten sääntöä ei noudateta, äh, se kuinka määritellään äh, nämä rikkomukset ja seuraamukset, äh, niin ne on otettava myöskin huomioon ja on otettava huomioon myöskin se, että kuinka sitten näitä tullisääntöjä ei noudateta, siis rikotaan. Parlamentin kanta oli mielestäni tasapainoinen. Määriteltiin yhteiset mm, periaatteet eh, ja samalla kuulutettiin tiettyjen jäsenvaltioiden eh, eh, joustavuutta, mutta neuvosto ei ole kuitenkaan liikahtanut tässä ollenkaan. Voisitteko kertoa, onko teillä mitään näkemystä siitä, kuinka tämä etenee ja minkälainen strategia komissiolla olisi? neuvosto neuvostosta tietysti haluaisimme tietysti myöskin kuulla näiden neuvotteluiden kulusta ja toivoisimme, että tämä asia saataisiin valmiiksi ennen kuin tämä vaalikausi loppuu. Mutta sitten vielä lopuksi aihe, joka on varmasti teille hyvin tärkeä, näiden äh, digiyritysten äh, verotus. Tämä nyt ei ihan tähän tulli äh, kysymyksiin kuulu, mutta tämä varmasti kuuluu teidän salkkuun. Ja kuitenkin niin haluaisin kiittää komissioon näistä ponnisteluista Tämä on ollut sokea piste, joka nyt on otettu selkeästi esille ja voitte tuottaa, luottaa parlamentin tukeen äh, siinä, että tällaiset äh, reilut vero, reilu verokohtelu myöskin näille yrityksille tulee, mutta sitten jäsenvaltioiden äh, osalta kysymys. Jotkut jäsenvaltiot ilmeisesti tätä veroa voivat noudattaa, mutta jotkut taas ovat kritikoineet näitä Tanska noin ehkä myöskin Saksa ovat olleet kriittisempiä mm, ehkä tältä osin voisitte hiukan kertoa siitä, kuinka komissio näkee keskustelujen jatkon tässä. Ja tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Merci beaucoup, Kiitos paljon, Pascalarima. Merci, madame la Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Arvan komissaari. Kiitoksia, että tulitte paikalle tähän meidän valiokuntaamme. Minulla olisi kysymys Brexitistä. Te sanoitte, että te haluatte jatkaa työtänne ää, äh, vero, verojen optimisointia vastaan. Ää, äh, on halunnut viedä eteenpäin tätä sääntöä. Tämä on tällainen poliittinen kysymys mikä on tilanne tämän säännön suhteen? Onko UK edelleen, mm, onko sillä edelleen sama asenne vai onko se ehkä omaksunut eh, hiukan erilaisen näkemyksen, kun ajatellaan maan tulevaisuutta EUn rinnalla ja kun eh, maa ei enää voi hyötyä tämänkaltaisista säännöistä, mikä on teidän näkemyksenne? Thank you very much. Kiitos paljon, Pascal Dura. Merci beaucoup, Kiitos puheenjohtaja. Minä en ole tulliasiantuntija, joten pidän, tai pyrin nyt hyötymään teidän tulostanne tästä että kysymällä tietystä asiasta, joka liittyy parlamenttiin ja tähän valiokuntaan, joka oikeastaan enemmänkin liittyy enemmän arvonlisäveroon. Tässä Brexit on mainittu jo parin otteeseen. Minä yllätyin, kun kuulin toisessa äh, AFKO-valiokunnassa kuulemisessa äh, tärkeiden juristien puhuvan Irlannin kysymyksestä ja he sanoivat, että nyt pitäisi joku tällainen äh, järjestelmä, no, joku tällainen 2.0 tullijärjestelmä pitäisi keksiä kahden eri Irlannin ja toisaalta Iso-Britannian välille. Mm, näistä kysymyksistä, Teillehän esitettiin näitä kysymyksiä, mutta tämä on tietysti hyvin tärkeäkin kysymys, niin minua kiinnostaisi se, että toisaalta meillä on nyt tietysti tämä EU-sopimus, tämä mm, pitkäperjantaisopimus, joka meitä sitoo, ja sitten tietysti on tarpeen myöskin se, että äh, Iso-Britannia ei ole euroalueen jäsen, kun taas sitten Irlanti edelleen olisi kuinka tässä toimitaan, koska te tiedätte, että tulli kysymys on todella olennainen tässä. Michel Barnier on ollut kiinnostunut tästä asiasta ja kaikella kunnioituksella kaikkia kohtaan. En edelleenkään ole ymmärtänyt, että kuinka tämä asia oikein ratkeaa. Onko nyt jotain sellaisia ratkaisuja, jotka vaikuttavat todellisilta, koska tällä hetkellä en ole nähnyt mitään äh, konkreettista äh, tästä ainakaan. Sitten toinen kysymys, joka liittyy enemmänkin mietintöön, jonka hyväksyimme tuotteiden elinkaaresta ja se äänestettiin täällä IMKossa ja se sai yksimielisen hyväksynnän koko parlamentilta melkein. Ja te olette todennut, että liitteessä kolme, kun kysymys on ALVstä, niin sitä pitäisi vielä tarkistella vuonna 2000, siis kakkos- ja kolmos liitteestä on kysymys. Kysymys on maailmasta, jossa on tietysti entistä vähemmän resursseja ja taas väestö kasvaa ja sitten resursseja pitäisi vaalia. Tietysti uudelleenkäyttö tulee kysymykseen ja varmasti tämä on myöskin hyvin tärkeää myöskin työllisyydelle, kuluttajille ja teollisuudelle. Oletteko te nyt sillä kannalla, komissaari, tai tiedän, että varmasti olette jo tätä asiaa miettinyt, mutta ajatteko, että voisittaisiin konkreettisesti viedä eteenpäin juuri tämän kolmos- ja nelosliitteen muutosta, muuttamista sillä tavalla, että esimerkiksi vaikkapa ähm, äh, jotkut kohdat voisivat tulla muutetuiksi näissä liitteissä sillä tavalla, että Euroopassa voitaisiin ottaa käyttöön jokin tällainen alennettu ALV tietyille tuotteille, joita voitaisiin käyttää uudelleen, korjata ja näin poispäin. Tämä on tärkeä kysymys. Ilman tätä verokannustinta saattaa olla, että kestää aivan liian kauan ennen kuin sitten tämä asia menee eteenpäin ja ennen kuin lähdetään uudelleen käyttämään tiettyjä tuotteita ja hyödyntämään näitä tällä tavalla. Ja tämähän liittyy itse asiassa tähän tähän, tähän äh, tai kysymykseen, kysymykseen, josta herra Ari Moon tietää enemmän. Mutta tämä on meille tärkeä kysymys myös. Kiitos paljon edustaja Kohn. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset teille komission jäsen. Kiitos, että tulitte tänne tänään. Haluaisin palata tullikysymyksiin ja palata tilintarkastustuomioistuimen tulia käsittelevään erityiskertomukseen. Miten valmiita uskotte, että jäsenvaltiot ovat täyttämään näitä aukkoja, joita järjestelmässä on, ja millä aikataululla, kuinka pian? Saksassa esimerkiksi ministeri on esittänyt, että ei ole riittävästi resursseja hoitaa tänä päivänä annettuja tehtäviä. Lisäähän on luvassa, jos ajatellaan, että Kiinan silkkitietäkään ei ole vielä tätä uutta silkkitietä rakennettu loppuun ja sieltä on luvassa lisää haasteita. Miten uskotte, että löydämme oikeat ratkaisut? Ja vielä yksi aihe. Me olemme puhuneet kaupasta laittomilla kulttuurihyödykkeillä – Miten arvioisitte, että jäsenvaltiot suhtautuvat? Miten tietoisia he ovat tästä ongelmasta ja miten nopeasti saammeko tuloksia neuvostossakin tällä kaudella vielä? Kiitos. Euh, euh, Kiitos. Haluaisin minäkin esittää teille kysymyksen. Tämä liittyy tähän digitaaliveroon. Ehkäpä pari viikkoa sitten tuomioistuin antoi päätöksen, että Uber on kuljetusväline, mutta monille kyse on myös tällaisesta nettifirmasta. Miten tätä digiveroa sovelletaan tällaiseen Uberin kaltaiseen yritykseen? Tuomioistuinhan kuitenkin on antanut päätöksen, jonka mukaan kyse on nimenomaan kuljetusyrityksestä. Saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Merci, madame Kiitos rouva puheenjohtaja. Aivan ensiksi must resist. Olen sitä mieltä, että vaikka protektionismi on vältettävä, meidän kuitenkin suojeltava meidän omia markkinoitamme. Meidän on oltava tehokkaita tässä työssä. Kysyitte siitä, mitä paikan päällä tapahtuu. Tilastot jotka perustuvat tietoihin, joita on kerätty jäsenvaltiosta, antavat ymmärtää, että riskiperusteiset tulitarkastukset johtavat siihen, että löydetään miljoonia tuotteita vuosittain, jotka eivät noudata sääntöjä. Kyse on tärkeästä työstä, jota markkinavalvojat ja tuli työstä vastaavat tekivät yhdessä. Meillä näin yhteistyötä komission Biankovskan kanssa. Tämä uusi ehdotus, hyödykepaketti, hyväksyttiin komissiossa viime joulukuussa ja näin pyrittiin vahvistamaan valvontatoimia edistämään järjestelmällisempää yhteistyötä markkinavalvojien ja tuliviranomaisten kesken. Yhdessä tuliviranomaiset sitten ja markkinavalvojen kanssa komission kehitellyt suuntaviivoja tuontivalvonnalle tuoteturvallisuuden osalta. Yksi periaate suuntaviivoissa liittyy siihen, että tarvitaan kunnollista yhteistyötä tulliviranomaisten ja markkinavalvojien kesken, jotta mahdollistetaan tasavertaiset valvonnan mahdollisuudet kautta Euroopan unionin. Ja säätellään riski, tietoa, niin fyysiset ja asiakirjatarkastukset ovat käytössä. Lisäksi yhteistyön mahdollisuudet on sisällytetty uuteen tullikoodeksiin, jossa esitetään, että valvonta, jota tulliviranomaiset suorittavat, tehdään läheisessä yhteistyössä. Joten tämä on kyllä seikka, jota pyrimme valvomaan hyvin läheisesti. Plusieurs questions ont été euh, Useita kysymyksiä tuli sitten rouva Rosie muun muassa sitten kysymyksen Brexitistä. Tämä on hyvin mutkikas että voisin antaa teille jotakin yksityiskohtia sen sijaan, että vastaan tällä tavalla teknisesti, koska kysymys on neuvotteluista, joka, tai siis neuvotellaan kokonaisuudesta ja tässä on todella selkeät vaiheet että ei todellakaan neuvotella komissaari komissaarilta ja salkku salkulta, vaan että todella meillä on yksi yhteinen neuvottelija, jolla on mandaatti komission puheenjohtajalta sekä myöskin Euroopan neuvostolta, ja joka toimii näin. Ja sitten tietysti kollektiivisesti myöskin kaikki komissaarit tässä toimivat, mutta emme kuitenkaan samanaikaisesti neuvottele minun kollegani tai ECOFIN ministerit tai G7, G20 kollegat totta kai ovat tässä nyt tulevat kysymykseen, mutta emme neuvottele kuitenkaan mistään, vaan tämä on tällainen yhtenäinen neuvotteluprosessi ja mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikista on sovittu. Tietysti on varmasti tiettyjä teknisiä kysymyksiä, ja herra Duran olette aivan oikein, niin eivät ole kovin helppoja ratkaista, mutta kuitenkin toimimme periaatepohjalta ja hyvä on myöskin muistaa se, että odotamme tietysti iso britannian kantaa. Kysymys on poliittisesta keskustelusta, jota tuossa maassa käydään. Ja myöskin ylähuone on tehnyt tiettyjä ehdotuksia. Nämä tietysti eivät ole meille epämieluisia, koska kyllä tulli liitto tulliunioni on asia, johon liittyy hyvin vaikeasti ratkottavia kysymyksiä. Ja olisi hyvä löytää jonkinnäköinen erikoisratkaisu tälle alalle, mm, mutta nämä ovat hyvin teknisiä, erittäin mutkikkaita, hyvin syvällisiä haasteellisia kysymyksiä, mutta tietty periaate on olemassa ja periaate on siis, että emme tee mitään sellaista, joka kuitenkaan asettaa kyseenalaiseksi tämän pitkäperjantain sopimuksen. Tämä on se politiikka, jota me noudatamme myöskin näissä teknisissä kysymyksissä. Minä tietysti puolan sitä, että tulliyhteistyö jatkusi ja että se myöskin sitten määriteltäisiin tuossa tulevassa kumppanuussopimuksessa, mutta on hyvin ilmeistä, että Iso-Britannian lähtöpäätös tarkoittaa sitä, että tulliraja syntyy EUn ja Iso-Britannian välillä menettelytty samoin siihen kuuluvat tullivalvonta ja valmisteverot, tulli, maksut ja kaikki muut tällaiset täytyy vielä sitten sopia Iso-Britannian kanssa varmasti toisella neuvottelukierroksella siinä määrin, kun nyt sitten tämä liittyy tuohon tulevaan yhteiseen suhteeseemme, mutta ihan totta, että puoli ja toisin nämä tullikysymykset ovat erittäin keskeisiä ja ne liittyvät olennaisesti tähän Irlannin kysymykseen tälle on löydettävä parhaat mahdolliset ehdot, jotta päästään laadukkaaseen ratkaisuun, jota me toivomme todella. Ähm, Brexitistä sitten esitettiin myöskin toinen kysymys. Herra Arimo tiedusteli, että onko Iso-Britannia edelleen yhteistyökumppani veronkierron ja veropetosten saralla? No, minä voin sanoa, että tässä vaiheessa ja erityisesti G20 tai vastaan tietysti myöskin näihin muihin kysymyksiin, missä kysymys on kenties digisisältöjen tai digimaailman verotuksesta, niin tarkoituksena ei ole millään lailla heikentää Iso-Britannian asemaa, vaan sillä on edelleen yhteistyö Yhdistys on hyvä merkitys tässä verokierrossa ja veropetoksissa. Ja tässä vaiheessa mm, emme ole ainakaan huomanneet, että mitään lipsumista tässä tahdossa heidän osaltaan olisi ollut. He mm, kuuluvat siihen maaryhmään, joka on tehnyt ehdotuksen lyhyellä aikavälillä tai ottaa käyttöön juuri digitoimintoja koskevan veron. Ja jälleen kerran Washingtonissa taannoin keskustelin brittiministerin kanssa, joka on hyvin myönteinen edelleen tälle verotukselle, ei pelkästään lyhyellä aikavälillä, vaan myöskin todella ripeästi. Uskon siis, että tämä yhteistyö tuskin päättyy. Tietenkään en pysty ennustamaan, minulla ei ole kristallipalloa. Brittihallitus tietysti päättää kuitenkin omista asioistaan tulevaisuudessa, mutta en kuitenkaan usko siihen, että he jollain lailla lopuisivat näistä verokilpailukykyeduista, mutta en usko, että siinä he myöskään lähtevät tätä kilpailukykyä hakemaan näiden kansainvälisten standardien ulkopuolelta. Olen aika vakuuttunut siitä, että Iso-Britannia on edelleen aktiivinen monenkeskisesti ja mukana näissä kansainvälisissä kuviossa. Sitten tämän mm, määräajan näiden määräaikojen lykkääminen, Rova Hosier. Äh, Määräaika IT-järjestelmien osalta 2020. Tämä luo merkittävää painetta kaikkien osallisten suuntaan, oli kyseessä sitten jäsenvaltio, komissio tai ala itse. Uudet vaatimukset vaativat osittain IT-järjestelmän kokonaisvaraista uudistamista uuden järjestelmän käyttöönottoa. Tämä on suunniteltava, tätä on testattava tarkkaan tullioperaatioissa etukäteen jäsenvaltioissa ja yritysmaailmassa tämä on tärkeä hanke. Ja meidän on saatava tietoa, kun tämä on heitä varten tietenkin määräjän jatkamisesta ja saamme kuulla, mitä ongelmia on esimerkiksi siinä, että käytetään liian monia uusia IT-järjestelmiä kerralla. Tämä meidän on ymmärrettävä. Tässä tulevat realiteetit vastaan ja siksi ehdotamme, että uudistetaan oikeudellisia puitteita, jotta nykyjärjestelmän puitteissa voidaan jatkaa vuoden 2020 jälkeen käyttää esimerkiksi paperipohjaisia järjestelmiä, mutta – haluaisin vakuuttaa, että tämä on siirtymäkausi. Tämä koskee ainoastaan niitä menettelyitä, jotka liittyvät niihin muutamiin tulijärjestelmiin, jotka saattavat viivästyä. Kyse ei ole kaikista, vaan kuudesta järjestelmästä 17. Ja se on riippuvaista muista järjestelmistä. 11 siis vuoteen 2020. Ja muutama niiden järjestelmän jatkoajan kautta ei kuitenkaan uuden järjestelmän käyttöönottoa viivasteta tai haitata, mutta parlamentin ja komission on oltava hyvin tarkkana tässä kysymyksessä. Kysyitte myös tämän pienten pakettien lähettämiskysymyksen osalta ja Tästä aiheesta on tarkoitus keskustella perinpohjaisesti, miten hoidetaan siis sähköisen kaupan lähetykset. Ja tässä keskitytään pieniin ja pienemmän arvon paketteihin. Ja tässähän voi olla niin, että pyritään kiertämään ALV-määräyksiä ja tullimääräyksiä. On tärkeää, että estetään verojen ja tulien kiertäminen, jotta tiedetään, että kyseessä on turvallinen tuote ja voidaan huolehtia siitä, että noudatetaan niitä sääntöjä, jotka näitä paketteja koskevat. Toimijoiden puolelta on pyydetty tasavertaisempia toimintamahdollisuuksia pikalähettien ja postien, perinteisten postien kesken. Kaikki sidosryhmät ovat tässä työryhmässä tietenkin edustettuna – Meillä on ollut kokouksia, joissa on todettu joitain parhaita käytänteitä ja on jo sovittu lyhyen aikavälin suosituksista. Ensinnäkin, että jatketaan vuoteen 2021 siirtymäaikaa yksinkertaistampaa menettely niiden tuotteiden osalta, joiden arvo on alle 22 euroa. Ja yksinkertaisempi menettely annettu hänen euron arvoisille tuotteille. Lisäksi saamme välikertomuksen kesään mennessä. Lisäksi kysyitte komission ehdotuksesta oikeudellisille puitteille, jotka koskivat tullirikkomuksia ja sanktioita. Tiedän, että parlamentti on aina tukenut tätä aloitetta ja parlamentti on käyttänyt toimiin jo vuonna 2018, eli 10 vuotta sitten. 2008 ja 2011 myös kuitenkin direktiiviehdotus oikeudellisiksi puitteiksi tullirikkomuksissa on saanut paljon vasta lauseita aikaiseksi neuvostossa. Jotkut jäsenvaltiot halusivat, että ehdotus vedetään pois ja tämä johti siihen, että keskustelut keskeytettiin tekstistä jo vuonna 2013. Periaatteesta lähdetäänkö keskustelemaan uudestaan neuvostossa vuonna 2017-2009 jäsenvaltiota selkeästi halusi lähteä keskustelemaan tästä ehdotuksesta, mutta 12 jäsenvaltiota vastusti voimakkaasti eri syistä ja muut suhtautuivat neutraalisti. Komissio, ja tietenkin on tärkeää tietää, mitkä teidän kantanne, mutta komission mielestä ei ole mitään syytä vetää pois tätä ehdotusta, koska tähän mennessä tekstistä ei ole keskusteltu artikla kerrallaan, ja mielestämme tämä on ihan välttämätöntä. Lisäksi ei ainoastaan parlamentti, vaan monet alalla toimijat toivoisivat, yhtenäistä lähestymistapaa rikkomusten ja sanktioiden osalta. Siksi komissio ei halua hylätä tätä hanketta, vaikka on todettava, että kymmenen vuotta on kyllä todella pitkä aika. Ja tämä näyttää oikeastaan ikuisuudelta, mutta meidän on silti toimittava aktiivisesti tässä kysymyksessä. Vastasin Arimonio Duranin äh, kysymykseen Äh, Brexitistä, mutta vielä on muutamia ensinnäkin niiden tuotteiden elinkaarista, joista täällä esitettiin kysymys. Tehän tunnette minun ajattelutapani. Minusta on aivan järjetöntä se, että ää, äh, alhaisen TVAn, ää, äh, luetteloa ää, työstetään täällä Verlemoossa – se on ensinnäkin eh, kallista ja tällaiset tapaukset ovat hyvin harvinaisia. Te itse esititte tämän asian, siihen liittyvät poliittiset olosuhteet hyvin selkeästi ja tämä ALV mahdollisuus tai se antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden soveltaa alhaisempaa ALV-tasoa. Ja tämä tietysti riippuu siitä, hyväksyvätkö jäsenvaltiot tämänkaltaisen subsidiariteettiin. Joskus tietysti komissiota kritisoidaan siitä, että se ei kanna vastuutaan, mutta jos nyt puhutaan vaikka tällaisista vihreistä tuotteista, joilla on alhaisempi ALV, taso, niin kyllä tämä on jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva asia, ei komission. Eli kun puhutaan ALV-uudistuksesta, joka antaa jäsenvaltioille tämän mahdollisuuden, niin tässä on kyse jäsenvaltioiden omasta poliittisesta valinnasta määrittää nämä tuotteet, joihin alhaista ALVtä sovellettaisiin. Koon esitti kysymyksen tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta. Se liittyy siis tuontimenettelyihin. No komissio on aina iloinen, kun meille annetaan ehdotuksia, jotka liittyvät tullivalvontaan. Joihinkin näistä kysymyksistä on jo vastattu unionin tullikoodeksin kautta. Monet sellaiset tehtävät, joita toteutetaan, kuuluvat todellakin jäsenvaltioiden toimivaltaan pikemminkin ei niinkään komissioon, mutta silloin jos ähm, tapahtuu tila, tulee tilanteita eteen, joissa äh, tarkastusten tekemättömyyden vuoksi unionin tulot menetetään, niin se tietysti kuuluu komission ja Olafinkin ähm, toimialaan. Tietenkin on tärkeää, että kerät, eh, parannetaan tietojen keruumahdollisuuksia ja vahvistetaan yhteistyötä tulliviranomaisten ja muiden osastojen eh, kesken, myös kauppa- ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Te myös puhuitte siitä, kuinka halukkaita jäsenvaltiot ovat yhtenäistämään tullivalvontaa. Komissio on yhtä mieltä teidän esittämänne huolen kanssa. Sen hän ilmaisitte tammikuussa 2017 päätöslauselmassa. Puhuitte siitä, että tullilainsäädäntö jäsenvaltioiden kesken ei ole yhtenäistä. Se on teistä huono asia kyllähän jäsenvaltioilla on oikeudellinen velvollisuus soveltaa tullioperaatioita yhdenmukaisesti, joten jäsenvaltioiden täytyy antaa riittävästi resursseja, keinoja käyttöön, jotta näin voidaan sitten tehdä. Itse olin tässä vähän aikaa sitten Hampurissa, vierailin siellä paikallisessa tullissa juuri ennen kuin sinusta tuli valtiovarainministeri, ja minä kerroin hänelle tästä ongelmasta – Haluan korostaa sitä, että komissio tukee kaikkia jäsenvaltioita, jotta valvontaa, valvonnan yhtenäistämistä voidaan parantaa. Ja komissio tietysti antaa myös osviittaa, suuntaviivoja, jotka liittyvät lainsäädännön soveltamiseen. Me annamme myös koulutusta tulliviranomaisille. Emme tietenkään epäröi niin, sitä, että mekä ryhtyisi oikeustoiminkin, jos jäsenvaltiot eivät noudata EUn tullilainsäädäntöä. lainsäädäntöä me tuemme sellaisten IT-järjestelmien kehittämistä, jotka kun ne lopulta tulevat valmiiksi, tekisivät tullitarkastukset tehokkaammiksi ja yhteneväisemmiksi. Ja kun puhutaan tullien riskienhallinnointipuitteistosta, niin meillähän on yhteiset riskikriteerit, joita toteutetaan jo esimerkiksi, niitä jo osittain sovelletaan, mutta ne tulevat voimaan kokonaisuudessaan tämän vuoden aikana. Ja ihan lopuksi, jos nyt en tässä ole mitään unohtanut, niin te, puhu, te kysyitte myös digitaaliverosta. Puheenjohtaja esitti kysymyksen digitaaliverosta. Itse asiassa komission ehdotus, jonka esitin viime maaliskuussa 21. päivä, niin mielestäni se on aika hyvä uudistus. Me olemme ensimmäinen maailmassa, ensimmäinen taho, joka pohti tällaista veroa. Ja tämä osoittaa eräänlaista johtajuutta ja poliittista tahtoa. Viime viikolla tästä asiasta myöskin keskusteltiin ja minulla oli mahdollisuus tavata useita amerikkalaisia kumppaneita. Siis tämä tapahtui Amerikassa muun muassa valtiovarainministerin kanssa keskustelin ja kaikki olivat ihan yhtä mieltä minun kanssani siitä, että digitaalisen talouden verottaminen on varten, se varten otettava kysymys. Ja juridisesti puheen, puhu, puhuen, ja myös G20 ja OECD varmasti lienevät yhtä mieltä tästä asiasta, mm. pitävät tätä tärkeänä asiana. Tätä pidetään tärkeänä asiana, amerikkalaiset niin ikään pitävät tätä tärkeänä asiana. Ja on tietenkin tärkeää ensin määritellä, mikä on tällainen digitaalinen alusta, jota voidaan verottaa. Ja tämä digitaalisen, digitaalisten alustojen verottaminen täytyy jossain vaiheessa ottaa huo, puheenaiheeksi. Meidän täytyy kehittää yritysten verotusta, joka on ajankohtainen tällä vuosituhannella. Ei ainoastaan, enkä nyt puhu tässä ainoastaan digitaalitaloudesta – vaan ylipäänsä yhtiöverotuksesta. Meidän täytyy ottaa, olipa kyse sitten reaalitaloudesta tai ö, digitaalitaloudesta. Me tarvitsemme sellaisia sääntöjä, jotka ovat ö, kaikille yhteisiä ja jotka kattavat koko tämän kentän. Jos ei koko maailmassa, niin ainakin meillä. Ja tämän ehdotuksen tarkoitus on täyttää eräänlainen porsaanreikä ja myös porsaanreikä budjetissa. Ja jos me emme tätä alaa ryhdy verottamaan tai jos suljemme siltä suu, silmämme, niin me tulemme menettämään suuren määrän rahaa, tuloja. Ja tästä syystä minä olen sitä mieltä, että tästä on puhuttava ja minä puhuin myös Washingtonissa kumppaneillemme tästä asiasta. Meidän täytyy toimia nopeasti. Jos me emme toimi nopeasti yhteisön tasolla, niin sitten tulee vain tällainen tilkkutäkki erilaisia kansallisia sääntöjä, ja tämä tietysti on omiaan äh, häiritsemään yhtenäismarkkinoita, eikä se helpota talouden toimijoiden elämää. Ja se aiheuttaa myös äh, verokilpailua, verodumppausta äh, jäsenvaltioiden kesken. Eli yritysten täytyy tilinpäätöksissään ottaa huomioon myös digitaalitalouden tulot ja liikevaihdossaan siis. Ja me emme tiedä, tässä ei tietenkään ole kyse mistään protektionismista. Tässä ei ole vielä edes kyse GAFA-verosta. Tässä on ihan kyse siitä, että halutaan verottaa kaikkia yrityksiä, kaikkia yrityksiä, jotka toimivat tällä alalla. Kolmannes tällaisista yrityksistä ovat eurooppalaisia osa tietysti usa ja aasialaisia. Mutta äh, jos Euroopan unioni jo onnistuu tätä ajatusta viemään eteenpäin, niin se on jo hyvä. Ihan kaikkiin kysymyksiin en voinut vastata suoraan, koska me emme muun muassa ole pystyneet laatimaan vielä luovettelua tällaisista firmoista. Mutta yleisesti puhutaan someyrityksistä ja erilaisista alustoista, alustatalousalustoista – Tällaisten alustojen verottaminen ei ole helppoa fyysisin perustein. Meidän täytyy ensinnäkin ymmärtää, kuka on verotuksen kohteena. Tietysti kun puhutaan vaikkapa Amazonista, niin siinä on tietysti paljon fyysistäkin toimintaa ja tämä aiheuttaa ongelmia, mutta siinä vaiheessa, kun No siis Amazonin osalta meidän täytyy pohtia tätä verotusasiaa. Me, tämä keskustelu on vasta alkutekijöissään. Mutta komissiolle ja minulle tämä on ensisijainen painopiste. Meidän täytyy päästä jonkinlaiseen tulokseen tässä. Meillä on ensinnäkin lyhyen tai keskipitkän tähtäyksen prosessi ja sitten pidemmän tähtäyksen tavoite, mutta meidän täytyy välittömästi alkaa keskustella tästä asiasta jo Euroopan neuvostossa kesällä, kesäkuussa. Ja haluan teille Euroopan parlamentin jäsenille jotka olette kiinnostuneita tästä asiasta, niin tämä verotusongelma täytyy kaiken kaikkiaan saada käsittelyn ennen tämän parlamentin kauden päättymistä. Meillähän tulee uusi parlamentti, tulee uusi komissiokin. Ja kyllä tässä täytyy vuoden loppuun mennessä ylittää erinäisiä esteitä, jotta Muuten tulee liian pitkä tällainen tyhjäkäyntiaika. Eikä meillä ole aikaa hukattavanamme. Tässä ympärillämme eräänlainen kansallinen egoismikin nostaa päätään. Jos ajatellaan että tämä talouden ala kattaa ehkäpä 9 prosenttia, ää, niin ei se ole mikään ää, vähäinen osuus. Kiitokset komissaari siitä, että vastasitte kaikkien kysymyksiin. Vielä paljon haasteita on edessä, mutta kohtaamme ne yhdessä. Suuret kiitokset siitä, että tulitte. Kiitos. So I think with, uh... Minusta tuntuu, että voimme päättää kokouksemme tähän tältä päivältä. Seuraavat kokoukset järjestetään 16. ja 17. päivä toukokuuta. Kiitos oikein paljon.